ottaa harppauksia teknologiassa, jotta se pitää kiinni johtoasemastaan ja että saadaan aikaan liikenneala, joka on puhdasta ja to, sopii yhteen tämän haasteen kanssa. Eli meidän täytyy päästä kokonaan eron hiilestä tuotantotaloudessamme. Kiitos. Kiitos, edustaja Nibler. Ah, Kiitos paljon, puhemies arvoisa komission edustaja, arvoisat kollegat. On ihan totta, että henkilöajoneuvojen ja kevyiden ajoneuvojen päästöjä on vähennettävä. Ainoastaan energiatehokkaiden ajoneuvojen kautta voidaan päästä ilmastotavoitteisiin, mutta vuodelle 2025-2030 rajat on asetettava niin, että niihin voidaan päästä, että se on realistista. Siksi komission leikkaustavoite 30 prosenttia vuonna 2030 ottaa huomioon sen, että liikkuvuuden pitää olla maksettavissa. Meidän on huolehdittava myös siitä, että autoalan jäljihankintaketjujen työpaikat pysyvät. On todettava, että maailmanlaajuisesti ei ole mitään verrattavissa olevia ehdotuksia. Ja esimerkiksi sähköautojen latauspaikkoja on aivan liian vähän. Meidän on saatava kuluttajat innostumaan sähköautoista. Nyt on moitettu dieseliä, joka on kuitenkin ihan hyvä vaihtoehto. Sitten ei myöskään anneta riittäviä kannustimia esimerkiksi ladattavien hybridiautojen osalta, vaan esitetään – vain hiilidioksidipäästörajoja. Se on huono asia, siksi äänestän vastaan. Haluan, että meillä on tulevaisuudessa myös Euroopassa tuotettuja autoja. Kiitos. Kiitos. Siirrymme seuraavaksi menettelyyn ilman puhujalistaa. Kolme puhujaa. EPP ryhmän edustajalle paikalle, joten edustaja Soirova. Slova, kollegini ja kollegové, změny klimatu vedou občany i na... Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat, ilmastonmuutos tekee meistä teki tilanteen sellaiseksi, että ymmärrämme paremmin ympäristöasioita ja hyvä niin. Liikenneala tietysti vaikuttaa hyvin paljon tähän ilmiöön. Se pahentaa ilmastonmuutosta, mutta Haluaisin kuitenkin varoittaa, ei nyt lähde, kannata lähteä turhaan jahtaamaan älyttömiä päästörajoja. Euroopan unioni tuottaa alle 10 prosenttia hiilidioksidipäästöistä maailmassa. Ja toiseksi, autoteollisuus on hyvin tärkeä teollisuuden ala Euroopan unionissa ja siksi emme voi asettaa epärealistisia tavoitteita sille sen kilpailukykyä ajatellen. Se saattaisi aiheuttaa hyvin paljon haittaa autoteollisuudelle. Se johtaisi työpaikkojen menetykseen, eikä sillä tavalla pystyttäisi välttämättä vähentämään päästöjä. 15 prosenttia vuoteen 2025 mennessä oli ihan ok, mutta en voi hyväksyä tätä kunnianhimoista tavoitetta vuonna 2030, niin kuin neuvotteluissa oli sovittu. Kiitos edustaja Bussoi, minuutti. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. În ciuda progreselor... Kiitos paljon, puhemies. Siitä huolimatta, että viime vuosina on paljon edistytty, 500 000 ihmistä kuitenkin kuolee Euroopassa ilmansaasteiden vuoksi. Euroopan pääkaupungit, niiden pitäisi antaa kunnianhimoinen haaste ja viesti myös globaalilla tasolla pidä kuitenkaan kyseenalaistaa meidän teollisuutemme kilpailukykyä. Tämä on hyvin tärkeä vaihe. Toimijoiden välisen neuvottelujen jälkeen parlamentti sai sopimuksen, jolla 37,5 prosenttia voidaan vähentää uusien ajoneuvojen päästöjä ja 30 prosenttia käyttöajoneuvon osalta. Pyytäisin puhumaan ihan vähän hitaammin. Niin, tietysti tällaiset kunnianhimoiset kiintiöt varmasti edistävät innovaatiota auton valmistajien keskuudessa. Näin voidaan lisätä alhaisten päästöjen ja nollapäästöautojen tuotantoa. Ostatni głos zabierze pan Zdrojewski. Kiitos, edustaja Zdrojewski. Minuutti. E, Optimaalinen rozwiązanie to jest... Kiitos paljon tämä ei ole paras mahdollinen ratkaisu, vaan kompromissi. Kompromissi ei tarkoita optimaalista ratkaisua, johon kaikki olisivat tyytyväisiä, vaan kompromissi tarkoittaa sitä, että tähän liittyy kustannuksia. Toisaalta vihreät poliitikot haluavat nopeaa täytäntöönpanoa paremman ilmastonsuojelun nimissä. Toisaalta autoteollisuus viittaa siihen tosiasiaan, että tästä aiheutuu paljon kustannuksia. Lisäksi jäsenvaltioiden kesken on eroja. Joissain maissa on hyvin kehittynyt autoala ja siellä reagoidaan toisin kuin muualla. Lisäksi eroavaisuuksia on paljon ajatellen sitä, mitä teknistä tietoa omaamme kustannuksista ja tuloksista. Tällaiset laskelmat tehdään aika erikoisella tapaa ja tämä ei ole oikein, koska tarvitsemme hyviä käytäntöjä ja hyvän lopputuloksen. Kiitos oikein paljon. Nyt komission jäsen saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Bardzo proszę podsumować naszą dyskusję. Mr. Chairman, honorable members, thank you for this debate. Hyvä puhemies, hyvät edustajat, kiitos tästä keskustelusta. Se osoittaa taas kerran, kuinka tärkeästä lainsäädännöstä on kyse. Haluaisin taas korostaa sitä, että meillä on tässä uusi avainelementti, kun halutaan panna 2030 eh, ilmasto energiapuitteista täytäntöön Pariisin sopimuksen sitoumusten mukaisesti. Lainsäädännön tarkoitus on meidän ympäristömme suojata ja se auttaa myös Euroopan teollisuutta olemaan kilpailukykyinen johtoasemassa globaalilla markkinoilla, jotka muuttuvat nopeasti kysyntää puhtaille tuotteille ja kestävälle liikkuville on paljon. Tämä uudistus edistää myös uusien työpaikkojen luomista, kuluttajien eh, kulutusta ja myös eri alat, kuten akkualat, etenevät. Näin voidaan saada lisää työpaikkoja. Lainsäädäntö on hyväksi kuluttajille. He saivat puhtaampaa ilmaa ja heiltä myös säästyy rahaa, kun eh, näitä E, ajoneuvoja tankataan. Ja yhdessä voimme olla oikein tyytyväisiä tähän lopputulokseen. Tiedämme, kuinka paljon on jouduttu ponnistelmaan, kun on pyritty pääsemään pitkän aikavälin ilmastotavoitteisiin. Tämä on käynyt täältä ilmi ja tämä on nyt askel oikeaan suuntaan. Eli pyytäisin huomissa äänestyksissä tukea. On tärkeää varmistaa, että tämä astuu voimaan. Me emme saa nyt hanskata aikaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kansalaiset odottavat tätä meiltä kaikilta. Kiitos oikein paljon komission jäsen. Seuraavana esittelijä Dalli saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kiitos kaikille kollegoille ja komission jäsenelle. Pari asiaa vielä, jotka tulivat esille. Ensinnäkin, meidän ei pidä nyt pelotella, kun sanomme, että yritysten täytyy investoida enemmän. Sanottiin, että se johtaa kalliimpiin autoihin. Mutta komission vaikutusten arviointikin osoitti, että tästä on taloudellista hyötyä myös kuluttajille, kuten komission jäsen juuri itsekin totesi. Kuluttajien hyödyt ovat selkeimpiä juuri tässä lainsäädännössä. Ja olisin odottanut, että jotkut kollegat olisivat tunteneet näitä yksityiskohtia paremmin. Esimerkiksi Noiten ei ilmeisesti edes ole ymmärtänyt, että puhutaan nyt vähäisten päästöjen autoista, jotka, joiden päästöt on 50 grammaa 100 kilometrillä. Ja kolmelle ei ole ymmärtänyt, että tämä on osa pakettia, jolla puututaan eri aloihin, eikä parlamentti keskity ainoastaan liikkuvuuteen tai matkustajaliikenteeseen. Muutoksia nyt joka tapauksessa tapahtuu, investointeja tapa- tehdään uuteen teknologian ja tutkimusta tehdään, jotta voidaan varmistaa, että EU:ssa voidaan tuottaa akkuja omien rajojen sisäpuolella. Olen erittäin iloinen siitä, että ne kollegat, jotka olivat vähemmän kunnianhimoisia tänään, puhuvat tästä kompromissista myönteisesti. Itse uskon, että tämä oli parlamentin tavoitteena. Eli asioita täytyy muuttaa ja asiat jatkuvat muuttumista. Jos nyt katsotaan vaikka malleja, joita tällä hetkellä tuotetaan, ja kuinka paljon meillä on nyt päästöisiä autoja. Parissa kuukaudessakin tilanne on jo muuttunut. Ja lopuksi toteaisin, että jatketaan tätä työtä, jotta voimme saada investointeja Eurooppaan, Euroopan unioniin. Meillä pitää olla kunnolliset infra- infrastruktuurit ja latausasemat, ja meidän pitää kehittää teknologiaa, jotta voimme rakentaa Euroopan unionin rajoisessa puolella näitä akkuja. Ja odottelen huomista äänestystä. Kiitos kollegoille puheenvuoroista, kiitos komission jäsen ja kiitos koko komissiolle sen avusta. Kiitos. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Keskustelu on päättynyt. Äänestys on huomenna. Nyt haluaisin kiittää kaikkia, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Do kolejnego. Hyvät naiset ja herrat, nyt siirrymme esityslistalla seuraavaan aiheeseen. Aiheena on edustaja Pantserin, edustaja Predan edustaja Engelin ja edustaja Görensin mietintö. Naapuruus, kehitys ja kansainvälisen yhteistyön väline. Ensin puhelistallani on edustaja Pantseri, yksi esittelijöistä. Olkaa hyvä, teillä on neljän minuutin puheaika. Poczekamy. Anteeksi, hetkinen vain. Annamme komission edustajille. Aika istut. Kiitos puhemies. Huomenna äänestämme uudesta naapurusvälineestä, joka liittyy kansainväliseen yhteistyöhön. Kyse on hyvin tärkeästä menettelystä. Se määrittelee sen, millä tavalla EU auttaa kolmansia maita vuosina 2021-2027. Kyse on lähes 90 miljardista eurosta. Meillä on ollut pitkät neuvottelut ja olemme tehneet kompromissin kaikkien poliittisten ryhmien välillä. Meillä on nyt kanta, joka mielestäni on tasapainoinen, kun ajatellaan eri rahoitusvälineitä tällä hetkellä. Näin voidaan taata se, että parlamentti pystyy paremmin kohdentamaan ja valvomaan näitä varoja. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että komission ehdotuksessa on katsottu komitologiamenettelyä, kun katsotaan näitä eri ohjelmia. Eli tällöin parlamentti ei pysty kunnolla vaikuttamaan näihin valintoihin. Eli tällä tavalla komissio menisi vähän liian pitkälle. Meidän täytyy siis seurata nyt tätä strategista keskustelua, jota tehdään ennen kansallisia ohjelmapäätöksiä. Strategiset valinnat pitää siis toimittaa Euroopan parlamenttiin ja meillä on mahdollisuus vastustaa niitä. Ja sitten naapuruspolitiikka, se on yksi tärkeitä politiikan aloja, kun ajatellaan Euroopan ulkopoliittista toimintaa. Ja tällä yhdellä välineellä voidaan toimia joustavammin ja voidaan nopeammin saada käyttöön rahoitusvälineitä, kun ylläpidämme suhteita naapurivaltioihin. Ja 22 miljardia on varattu nyt tälle alalle Eli sitä korotusta on yli 20 prosenttia. Ja sitten Saharan eteläpuolinen Afrikka. AKT-maiden osalta meillä on ohjelma, ja meidän täytyy katsoa, millainen sopimus saadaan aikaan kotonon sopimuksen jälkeen. Olemme viitanneet myöskin köyhyyden poistamiseen ja valtion julkiseen kehitysapuun Meidän täytyy katsoa, millaisia kriteereitä on sovellettu rahoitetuissa hankkeissa. Ja sitten maahanmuuttopolitiikassa meillä pitää olla kokonaisvaltainen ja pitkän aikavälin lähestymistapa. Meidän täytyy katsoa, mitkä ovat maahanmuuton syitä. Ja meidän täytyy ottaa mukaan myöskin ilmastotavoitteet. Meidän täytyy hyväksyä politiikkaa, joka pohjautuu ihmisoikeuksiin, jotta voimme helpottaa laillista maahanmuuttoa. Myöskin meidän täytyy puuttua ilmastonmuutokseen, ottaen huomioon sopimukset, esimerkiksi Pariisin ilmastosopimus. Ja sitten 45 prosentista on korotettu tätä rahoitusosuutta ilmastotavoitteisiin. Eli tärkeää on nyt se, mitä teemme ihmisoikeuksien osalta. Mukana on keskeytyslausuke tiettyjen maiden osalta, mikäli siellä jatkuvasti rikotaan tätä periaatetta. Ja lopuksi, kun ajatellaan välinettä, joka liittyy rauhaan ja vakauteen, niin toteamme selkeästi, että näitä varoja pitää käyttää luomaan olosuhteita, joissa voidaan taata kestävä kehitys. Ja näitä varoja ei voi käyttää esimerkiksi aseostoihin tai ammustenostoihin tai muihin tavoitteisiin, jotka liittyvät puolustuksen tai sotilastoimiin. Tämä on ollut pitkää työtä, tämä on kestänyt monta kuukautta ja haluaisin tietysti kiittää kaikkia kolmia yhteisesittelijää tehdystä työstä ja toivottavasti tämä teksti voidaan hyväksyä kokonaisuudessaan. Kiitos. Kiitos paljon. Seuraava esittelijän edustaja Preda, neljä minuuttia. Kiitos. Jos täällä on läheltä seurannut valiokuntamme töitä tässä asiassa, niin tietää varmasti, että minä olin kaikkein skeptisin kaikista esittelijöistä alussa, kun ajateltiin yhtä yhtenäistä välinettä. Minä kertoisin, miksi näin oli. Parlamentti vähän yli vuosi sitten otti selvästi kantaa ja pyysi liittymistä valmistelevaa välinettä ja kehitysvälinettä, kansainvälisen yhteistyön välinettä, sellaista mm, välinettä, joka olisi näin erikoistunut. Ja kun komissio otti esille liittymistä valmistelevan välinettä, ei huomioinut näitä pyyntöjä, vaan otti esille kymmenen eri välinettä, joita tällä hetkellä on olemassa. Ja 2018 EPP sanoi, että ei pitäisi olla tällaista yhtä, yhtenäistä välinettä ulkotoimissa, koska tämä johtaisi sellaisiin yksinkertaistamiseen, että tulisi jatkuvia riitoja siitä, mikä on näistä tehtävistä kaikkein tärkein. EPP korosti sitä, että naapuruuspolitiikkamme, joka vaikuttaa suoraan Euroopan kansalaisten elämään, sen äh, asema tulisi, jäisi epäselväksi, jos sille ei ole omaa välinettä. Tästä huolimatta minun ryhmässäni me ja minä itse lähdimme mukaan hyvässä uskossa tähän työhön valiokunnassa. Kyseessä on pitkän aikavälin työ, koska tämä on todella monimutkainen asia ja siinä on pitänyt sovitella yhteen erilaisia etuja ja tavoitteita, jotka on tähän yhteen välineeseen yhdistetty. Eli tämmöinen todellinen vallankumous siinä, miten ulkoisia toimintoja nyt rahoitetaan. Tämä liittyy siihen, mitä parlamentti on monta kertaa pyytänyt. Eli tämä koskee erityisesti haasteita, mutta ei kuitenkaan ollut tarpeeksi täsmennyksiä Euroopan parlamentin roolille ja toisaalta hallinnoinnille, ei ollut selkeitä eri politiikan alojen tavoitteita ja ongelmia myös varojen käytön määrittelyssä. Poliittisten ryhmien yhteistyön ansiosta pystyttiin esittämään yhtäkohdat puitteet, jotta voitaisiin järkevällä tavalla käyttää delegoituja säädöksiä. Meillä on selkeitä tavoitteita ulkoisen hallinnon eri osioille ja tässä korostetaan erityisesti ihmisoikeuksia ja budjettiasiat olivat keskustelemme keskiössä 4,4 prosentista on lisätty tätä määrää kaiken kaikkiaan nyt mukaan. Myös eteläisen Afrikan eh, osio on korostettu myös ihmisoikeuksia, kansalaisyhteiskuntaa ja myös varatuissa rahoissa on selkeitä muutoksia. Ja jos ajatellaan sitten vihreiden lähestymistapaa ulkoisen valiokunnassa, me hyväksymme yli 250 ryhmänne tarkistusta. Me neljä rinnakkaisesittelijää esittää äänestimme yhdessä 380 ja tässä siis valtava määrä hyväksyttiin. tämän ihan uskomatonta ja ennen kuulumatonta, mutta tästä huolimatta vihreät äänestivät tyhjää. Minä en ymmärrä yhtään tätä tällaista käytöstä. Tämä oli todellinen ennätys, historiallinen ennätys. En ymmärrä, miten te tässä tällä lailla toimitte. Mitä te oikein haluatte tälle välineelle tehdä? Kiitos oikein paljon. Kiitos paljon. Seuraavana edustaja Engel. Neljä minuuttia. Nie niin, Maybe you, you can change the, the... Ehkä voitte vaihtaa paikkaa. Please come. Ah. Oh yes, okay. Monsieur le Président, le miracle de la technologie. Niin. Teknologia on ihmeellistä myös näin iltamyöhään. Tiedämme, miksi olemme täällä, vaikka tietysti on ikävä, että meitä on niin vähän täällä nyt paikalla. Kyse on kuitenkin paketista, joka on lähes sadan miljardin arvoinen tällä ohjelmointikaudella. Eli olisi ollut parempi, että täällä olisi ollut tähän enemmän kollegoita paikalla, mutta no, ehkä se liittyy myöskin siihen, että viime viikkoina meillä on ollut aika kova työtahti. Tekstistä itsestään haluaisin sanoa, että tämä on teksti, joka tekee oikeutta komission kunnianhimolle kun se esitteli oman ehdotuksensa. Me kaikki, jotka olemme olleet mukana kehityspolitiikassa, kehitysyhteistyössä, me olemme tavanneet esimerkiksi afrikkalaisia kumppaneita, joilta olemme kuulleet, että rahoitusvälineiden moninaisuus on aivan uskomatonta, emmekä enää tiedä, mitä meidän pitäisi niiden kanssa tehdä. johdonmukaisuus tässä yhdessä välineessä. Se on tietysti asia, joka on erittäin myönteinen. Mutta ikävä kyllä tiettyjä epäilyksiä on edelleen. Vaikka me tukisimme tätä neljän esittelijän pakettia huomenna, niin Meillä on kuitenkin vielä yksi kysymys, jota ei ole ratkaistu. Eli kehitysyhteistyörahaston mukaanottaminen Euroopan unionin budjettiin. Esimerkiksi Ranska, mutta myöskin muut valtiot vastustavat tätä edelleen. Koska tätä apua ei ole budjetisoitu, niin asiassa ei päästä eteenpäin. Eli olisi hyvä, jos parlamentti lähettäisi voimakkaamman viestin. Eli budjetisointi on demokraattinen tarve. Meidän ei pidä jäykistyä näihin jälkikolonialistisiin asenteisiin, joihin nämä tietyt valtiot ovat syyllistyneet. No sitten, puhemies, täytyy vielä katsoa, onko komissiolla ollut yhtenäinen kanta tässä asiassa vai ei. Meillä on kuitenkin sellainen vaikutelma, että viime kuukausina ainakin yksi komission jäsen ja hänen tiiminsä ovat toimineet niin, että parlamentissa on sellainen käsitys, että tämä nyt on tällainen pyhä naapuruusväline – ikään kuin se olisi tavoite sinänsä. Ja ehdottomasti meidän täytyy saada sille oma rahoitusväline, muuten käy hullusti. No, kyse on kuitenkin nyt politiikasta, kun on kirjattu perussopimuksiin, ja eikä sitä voida muuttaa yksinkertaisella parlamentin päätöksellä. Kyse on siitä, että lisätään rahoitusta 24 prosentilla. Ja edelleen tilanne on se, että laajentumiskomissaarin kabinetista tulee ehdotuksia ja muutosehdotuksia, joilla pyritään heikentämään tätä yhtenäistä välinettä. Eli komission jäsen, ehkä te osaatte vastata tähän. Onko kollegio toiminut vilpittömästi alusta pitäen? Koska muussa tapauksessa täytyy kyllä miettiä sitä, millä tavalla komissiokollegio toimii. Eli puhemies, on hienoa, että meillä on nyt johdonmukainen ja yhteinen teksti. Ja toivottavasti se menee läpi äänestyksessä. Kiitos. Kiitos paljon. Ja viimeinen esittelijä on edustaja Görös. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijä kollegoita kuuden viimeisen kuukauden aikana tehty oikein hyvää työtä, eikä tämä työ ollut helppoa. Kuitenkin olemme saaneet aikaiseksi asiakirjan ennen tämän istuntokauden loppua. Haluaisin kiittää myös valiokuntia, sekä kehitysvaliokuntaa että ROI-valiokuntaa, olko asianvaliokuntaa siitä, kuinka hienosti siellä on tehty ja asiantuntevasti töitä, oltu hyvin sisukkaita ja jaksettu koko tämä pitkä kausi. Tämä on kaikkein monimutkaisin asiakirja, mitä ulkoasianvaliokunta on koskaan valmistellut. Toinen uutuus oli se, että tässä kolme valiokuntaa saivat sen yhdessä aikaiseksi ja kaikki ne työskentelevät ulkoasiain asioiden parissa. Tämä oli aika mm, vaarallinen haaste, koska siinä oli neljä esittelijää ja kolme eri valiokuntaa. Aikamoinen riski siis siksi, että lähdetty nyt ihan uusille teille. Ei kuitenkaan jätetty huomiota kaikkea sitä, mitä kehitysalalla on jo tehty. Ja se oli eh, riskable myös siksi, että ajatus siitä, että nämä yhdistettäisiin tähän uuteen välineeseen, no ei se ollut mitenkään itsestään selvää. Rova Monkerini sanoi, kun asia ensimmäistä kertaa esiteltiin, että politiikka politiikan alat pysyvät periaatteessa siellä, mutta menetelmiä muutetaan. Ja me olemme nyt lähteneet muutoksen tielle, panostaneet siihen ja tämä on kyllä aika hyvin onnistunut mielestäni. Nyt kun lähdetään uusia uria aukomaan, niin saadaan EUn ulkosuhdetyö johdonmukaisemmaksi. Tässä halutaan lisää budjettivaroja mm, myös, sillä koko ajan on vaadittu, että kehitysrahastolle pitää antaa budjettivaroja, koska aina puhutaan muille demokratiasta, mutta me itse emme kuitenkaan ole kyenneet saamaan aikaiseksi sellaista tahoa, joka myös ottaisi eh, kantaa kehitysrahaston käyttöön. Ja kun lähdetään uusille urille, niin tämä merkitsee sitä, että edessä on myös uusi haaste 2020 2027 uudenlainen haaste verrattuna tämänhetkiseen haasteeseen. Ja nyt kun lähdetään uusille urille, niin se tarkoittaa myös sitä, että on ymmärrettävä se tosiseikka, että jäsenvaltiot ja komissio eivät kaikkea voi tehdä. Kaikkialta puuttuu rahaa Eli on ihan itsestään selvää, että pitää sen takia ottaa mukaan yksityinen sektori niin, että se voi käyttää osan säästöistään ja varoistaan kehitykseen. Ja siitä tässä on kyse tässä naapurin kehityksen ja kansainvälisen yhteistyön välineessä, sillä tulevan vilpuvaikutus ja pystytään näin saamaan julkiseen kehitysapuun lisää varoja. Ja lopuksi sanoisin, että Euroopan parlamentin toimivaltuus myös vahvistuu tämän kautta, jos meidän parlamenttimme hyväksyy nämä suositukset. Me olemme pystyneet noudattamaan kehitysalan suosituksia ja huomioineet myös Euroopan parlamentin toimivallan – niin, että on pyritty ottamaan mukaan ne kaikki eri kannat, mitä viime vuosina olemme julkaisseet tähän asiaan liittyen. Ja sitten merkittävänä seikkana myös se, että me olemme neuvostoa edellä. Me olemme nyt valmiita ja meidän haasteenamme oli olla valmiita ennen kauden loppua ja meillä on nyt eh, koherentti eh, mietintö, joka koskee naapurun kehityksen ja kansainvälisen yhteistyön välineitä. Kiitos. Teraz w imieniu jeszcze komisji. Kiitos oikein paljon. Ja budjetti valiokunnan nimissä edustaja Gardia Savala. Gracias, presidente. Kiitoksia, puhemies. Budjettivaliokunnassa olemme tarkastelleet tätä ehdotusta, josta parlamentti äänesti rahoituskehyksessä 2021-2027. Ja olemme korottaneet tätä rahoitusosuutta – kun ajatellaan ilmaston torjuntaa, sitä on korotettu 35 prosentilla ja lisäksi on korotettu varoja lähellä 4 miljardilla, kun ajatellaan investointeja, joita tehdään ainoastaan Afrikkaan. Ja toisaalta olemme rajoittaneet näitä 10 miljardia, jotta voidaan välttää epätasapainoja tukien ja rahoitusvälineiden välillä. Ja lisäksi meillä on mekanismi, jonka kautta parlamentti hyväksyy reservin käytön, joka on mukana tässä rahastossa. Ja myöskin Euroopan investointipankki on taannut minimisumman julkisella sektorilla, jotta nämä toimet eivät keskeydy nyt kun siirrytään uuteen välineeseen. Ja sitten kestävän kehityksen rahaston osalta olemme myöskin käsitelleet näitä asioita ja olemme laatineet tiukempia kriteereitä, jotka liittyvät petoksen torjuntaan, veronkiertoon ja rahanpesuun. Ja olemme parantaneet myöskin valitusmekanismeja. Kiitos. Kiitos. Nyt komission nimissä puhuu komission jäsen Mimitsa, olkaa hyvä. Remember. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä ja teitä kaikkia siitä, että yhdessä teitte tehokkaasti työtä AFETV ja budjettivaliokunnissa. Näin saatiin oikea-aikaisesti päätöksen tämä mietintö, joka koskee naapuruuskehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä. Hienoa, että kaiken kaikkiaan tuetaan poliittisesti ja budjetin osalta kunnianhimoista komission suunnitelmaa. Erityisen hyvänä pidän sitä, että parlamentti tukee johdonmukaisempaa vastuullista välinettä. Euroopan ääni maailmassa kuuluu nyt paremmin ja prioriteetteja hoidetaan paremmin tämän välineen kautta. Prioriteetit kuten naapuruus, Saharan eteläpuolinen Afrikka, köyhyyden poistaminen, kestävä kehitys, siirtolaisuus, ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen, ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ja rauhan ylläpitäminen. Hienoa myös, että parlamentti pitää investointeja yhtenä tapana päästä näihin tavoitteisiin. Olen henkilökohtaisesti vakuuttunut siitä, että kehitysrahaston budjetisointi tukee parlamentin mahdollisuuksia huolehtia budjetista ja tämän koko alan valvonnasta. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat varmasti siihen, että uusi väline vastaa meidän tavoitteitamme ja sopii niihin sitoumuksiin, joita on tehty EUn globaalissa strategiassa, konsensuksen rakentamisessa ja kansainvälisessä 2030-agendassa. Kun ajatellaan naapuruuspolitiikkaa, politiikan rahoitusta NDICI-välineessä, jota komissio on yksimielisesti esittänyt ja ylläpitänyt. Haluaisin painottaa vielä kerran tätä seikkaa. Parempi ulkoisten menojen rakennelma ei millään tapaa kyseenalaista sitä, miten poliittisesti tärkeä yksittäinen maantieteellinen ala tai politiikan saada voi olla – Aivan päinvastoin. Me haluamme pyrkiä siihen, että saamme maksimivaikutuksen kaikesta politiikasta, ottaen huomioon mahdollisuutemme saada lisäresursseja liikkeelle silloin, kun niitä eniten tarvitaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun ajatellaan ennakoimatonta kehitystä esimerkiksi naapurusalueellamme. Alueellamme ohjelmointi on se prosessi, joka luo linkin – kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanon osalta niin, että otetaan huomioon myös EUn ulkoisten toimien edut ja myöskin kumppaneidemme edut. Tämä prosessi saa aikaan toivottuja tuloksia ainoastaan, jos se voi toimia joustavasti. Pidän myös tervetulleena sitä, että tämä on poliittisesti kunnianhimoinen tavoite ja tässä halutaan keskittyä keskeisiin kysymyksiin, muun muassa ilmastonmuutoksen vastaisen taisteluun – Uskon kuitenkin, että tällaiset tavoitteet pitäisi esittää toiveina, ei oikeudellisesti sitovina velvoitteina. Muuten vaarana on se, että näin rajoitetaan jatkuvasti muuttuvissa yhteyksissä ulkopoliittista toimintavaramme. Sanoisin uudestaan, että Euroopan unioni on kehityspolitiikassa keskeinen toimija ja Tämä tärkeä rooli näkyy tässä ehdotuksessa. Pidän tukeanne tervetulleena, mutta ajattelen Agenda 2030. 95 prosentin tavoite ei välttämättä ole kunnianhimoinen. On tärkeää huolehtia siitä, että on riittävästi joustoa, jotta voidaan huolehtia konfliktien estotyöstä tai rauhantyöstä tai yhteistyöstä teollisuusmaiden kesken uskoakseni oikeudellisesti sitova 92 prosentin tavoite. Tässä yhteydessä on huomioitava se, että komission ehdotus on jo kunnianhimoinen. Komissio on valmis toimimaan yhteistyössä parlamentin kanssa, jotta voidaan tutkia, miten parhaalla tapaa voitaisiin edistää parlamentin valvonta- ja ohjausroolia reilu ja avoin vuoropuhelu sekä poliittisella tasolla että teknisellä tasolla parlamentin kanssa on tavoitteemme mukaista. Ajatellen toimijoiden välistä tasapainoa. Kuitenkin uskon, että lisää institutionaalisen valvonnan tasojen luominen tai se, että delegoituja säädöksiä käytetään liikaa, ei auta meitä pääsemään tavoitteisiin. Sen sijaan näin vaikeutetaan tämän välineen toimintaa. Se, että huolehditaan riittävästä joustavuudesta on ratkaisevan tärkeää. Tässä mielessä ulkopolitiikan tarpeet, esimerkiksi nopean toiminnan mahdollisuudet pitäisi pitää mukana siellä oikeassa pilarissa. Kuten kehitysrahastossa nyt on, pitäisi huolehtia sitä, että meillä on riittävä mahdollisuus reagoida – nopeasti yllättäviin tarpeisiin, joita niin usein syntyy ulkosuhteissamme, naapurialueellamme ja kauempana. Siksi en usko, että ne allokoimatta jätettyt varat, joita on varannossa, pitäisi jättää käyttämättä, eikä allokoinnin pitäisi olla entistä monimutkaisempaa. Mielelläni käyn keskustelua. Kiitos, että siihen on tänään mahdollisuus. Kiitos teille komission jäsen. Seuraavana puheenvuoron saa edustaja Saakke. Hintavaliokunnan nimissä minuutti, olkaa hyvä. It's working, that's great. Thank you, President. Kyllä tämä toimii, hyvä. Kiitos puhemies ja komission jäsen ja kollegat. Tarvitsemme tehokkaampaa budjettia ja siksi kun komissio ehdotti tällaista radikaalia uudistusta, niin suhtaudun siihen avoimesti, mutta minä olen tuosta hetkestä alkaen vaatinut sitä, että se ainoa tapa, jolla voidaan varmistaa, että nämä yhdistetyt budjettilinjat toimiiko tämä näin yhdistämällä paremmin, niin tämä tiedetään vasta siinä vaiheessa, kun tiedetään, miten tätä, näitä rahoja hallinnoidaan. Ja tämä komission edusta vielä puuttuu. Me johtoryhmänä teemme jotain ehdotuksia komission ja mm, ulkosuhdehallinnon välistä yhteistyöstä. Tätä voidaan parantaa, mutta pitää myös miettiä tätä niin kutsuttua joustavaa määrää. Parlamentin pitää voida sitä tarkistella. Ainoastaan 1,6 prosenttia budjetista on varattu ihmisoikeuksiin ja minä haluaisin varoittaa myös siitä, että nyt ei saa käyttää hyväksi ulkosuhdebudjettia niin kutsutusti muuttoliikkeeseen ja terrorismin torjuntaan. Pitää hyvä, muistaa se, että ulkosuhteissakin lähdetään liikkeelle säännöstä. Kiitos oikein paljon. Nyt kulttuurivaliokunnan nimissä edustaja Menes Parvat. Presidente, compañeros. Puhemies, hyvät kollegat. Viime vuosikymmeninä on nähty, kuinka paljon yhteisiä haasteita meillä on. Ja uusi naapuruusväline on yksi kaikkein tärkeimmistä aloitteista tällä lainsäädäntökaudella. Tämä radikaali muutos välineiden osalla johtaa suurempaan joustavuuteen ja siitä on hyötyä myöskin, jotta EU vahvistaisi rooliaan ananajoisesti. Kun ajatellaan tätä välinettä, niin voimme päästä kestävän kehityksen tavoitteisiin ja muihin kansainvälisiin tavoitteisiin. Kulttuurivaliokunnan lausunnon laitajana haluaisin korostaa osallistavaa koulutusta. Se on tärkeää, jotta voidaan vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Tämä on tärkeä asia, jotta voidaan edistää suvaitsevaisuutta ja puuttua myöskin maahanmuuton perimmäisiin syihin. Ja lopuksi haluaisin korostaa, että meidän täytyy olla enemmän yhteydessä naapurimaihin, jos yhdessä haluamme tarttua näihin haasteisiin. Siksi on tärkeää, että välineellä rahoitetaan eurooppalaista naapuruuspolitiikkaa. Kiitos. E, Kiitos oikein paljon. Seuraavana live-valiokunnan nimissä puheenvuoron saa edustaja Spinelli. Kiitoksia puhemies väline, josta keskustelemme, on geopoliittinen väline pikemminkin kuin kehitysväline. Mantra on, ajetaan maahanmuuttajia heidän kodeissaan ja auttakaamme muita alueita, jotka vastaavat ulkopoliittisia etujamme. Ja näin pitää toimia, koska maahanmuutosta tulee sitten pikkuhiljaa laillista. Ja Tällöin sitten pelotellaan maahanmuuttajilla, jotka eivät välttämättä ole laittomia, mutta vastuuttomia. Meidän täytyy miettiä myöskin ulkopolitiikan ja sotilaallisten tarkoitusperien yhteyttä. Ei ole puhuttu mitään sodista tiettyjä hallintoja vastaan, joka johtaa kurjuuteen ja maahanmuuttoon. Meidän pitäisi poistaa köyhyyttä ja muistaa ihmisoikeudet, mutta tässä tapauksessa kyllä pahe on hyvettä voimakkaampi. Kiitos paljon. Seuraavaksi puheenvuoronsa edustaja Forenza naisten oikeuksien valiokunnassa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Itse laadin lausunnon naisten oikeuksien valiokunnassa tähän asetukseen, josta nyt puhumme. Tällä lainsäädäntökaudella olemme tehneet hyvin paljon yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotka tekevät yhteistyötä kansainvälisellä tasolla. Ja olen käsitellyt samantyyppisiä kysymyksiä kuin live valmistelija. Tekstissä olisi pitänyt edistää EUn perusperiaatteita, esimerkiksi sukupuolten välinen tasa-arvo, ympäristö, kulttuuri. Ja tässä tuntuu sillä, että tällä tavalla halutaan nyt vain hallinnoida maahanmuuttovirkoja. Ja tällä tavalla sitten vahvistetaan Euroopan rajoja. No, myönteisiä tuloksia on myös saatu neuvotteluissa aikaan ja on ikävä huomata, että lopputekstossa on otettu takapakkia ei ainoastaan naisten oikeuksiaan suhteen, vaan myöskin laajemman toimintasuunnitelman suhteen. Naisten voimaanuttaminen ja naisten oikeudet eivät nyt tule esille tässä tekstissä ainoastaan liitteissä. E Kiitos paljon. EPP-ryhmän nimissä nyt edustaja McAllister. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Haluaisin sanoa Afetin puheenjohtajana, mutta ensinnäkin haluaisin kiittää neljä esittelijää erinomaisesta työstä. Euroopan parlamentin tavoite on toivottavasti selvä. Haluamme varmistaa, että EUn ulkosuhde toimien takana on tarpeeksi varoja niin, että näin voidaan pitää yllä meidän arvojamme edistää niitä ja meidän etuemme myös ympäri maailman. Euroopan ulkosuhdetoimien pitäisi olla joustavia ja johdonmukaisia ja siksi näiden välineiden yhdistäminen on tärkeä askel tässä työssä. Euroopan parlamentin on huomioitava joustavuus ja yhtenäisyys ja samanaikaisesti tarvitaan kuitenkin sellaisia valvontavälineet, jotka ovat tilivelvollisuutta edistäviä. Ja on hyvin tärkeää tehdä parlamentin ja komission jäsen komission kanssa yhteistyötä, mitä tulee delegoiduihin säännöksiin, kun tehdään tärkeitä strategisia päätöksiä. Kiitos. Kiitos. Seuraavana edustaja Neusser, sosiaalidemokraattien nimissä. 100 miljardia, 100 miljardia euroa seitsemälle vuodelle. Tämä on suuri väline. Monet kollegat suhtautuvat hyvin skeptisesti tähän. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Minä haluaisin erityisesti kiittää esittelijöitä ja CD-ryhmän kollegaa Pierantonio Panzeri, jonka kanssa olen tehnyt läheistä yhteistyötä. Mielestäni tämä on hyvä luonnos. Ihan sopiva paketti. Afet ja Deve ovat yhdessä päättäneet tästä, eikä tätä pakettia pitäisi lähteä availemaan uudestaan. Haluaisin viitata muutamaan tärkeään seikkaan – Pidän niitä tärkeitä erityisesti ajattelen kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Me olemme päässyt 45 prosentin rajan, ei 25, niin että tämä käytetään ilmaston suojeluun, biologisen monivuotoisuuden ja avokoitumisen vastaiseen työhön. Lisäksi siirtolaisuus nähdään enemmän kansainvälisenä haasteena. Meille on tärkeää että siirtolaispolitiikassa ajatellaan ihmisten turvallisuutta, hyvää suunnittelua ja täytäntöönpanoa, että ihmiset saavat suojaa, niin kuin kansainvälinen oikeus vaatii, samoin kuin eurooppalaiset arvomme. Siirtolaisuus on oikeastaan konfliktien takia syntyvää ja me haluamme ennen kaikkea rohkea kestävästi taistella juuri syitä vastaan. Siksi 10 prosenttia on varattu siirtolaisuuden ohjaamiseen ja se riittää. Mielestäni sosiaalidemokraatteina meidän pitäisi pitää tätä välinettä tervetulleena. Kysyä myöskin sukupuolten välisestä tasa-arvosta, naisten ja tyttöjen osallistumismahdollisuuksista. Olen vakuuttunut siitä, että tämä

vihreässä ryhmässä hyvin skeptisiä sen suhteen, että näin paljon rahoitusvälineitä yhdistettäisiin. Ja neuvotteluissa pyrimme sitten toimimaan ra- rakentavasti ja yli 200 tarkistusta tuli meiltä ja yli 300 esittelijöiltä. Olemme pyrkineet siihen, että tämä neljäs esittelijä Hän oli hyvin rakentava neuvotteluissa, mutta täytyy sanoa, että määrällisesti on edistetty, mutta laadullisesti tilanne ei ole yhtä vakuuttava. Ilmaston suhteen on edistytty ja samoin naisten ja tasa-arvon suhteen, mutta tärkeimmät asiat ovat edelleen johdantosan kappaleissa, eivätkä varsinaisessa tekstissä. Ja siksi äänestimme tyhjää valiokunnassa. Halusimme jatkaa neuvotteluita voisimme käyttää vielä viimeisen yön, jotta voisimme tehdä tiettyjä muutoksia ja pääsisimme eteenpäin, jotta antaisimme vähän lisäpontta tälle välineelle ja voisimme tukea sitä, mutta meidän pitää vielä tehdä ratkaisevia kysymyksiä. Tässä ei ole mitään velvollisuutta harjoittaa hyvää politiikkaa, mitään ei ole kirjattu alas esimerkiksi maahanmuuton osalta. Eli varat voidaan käyttää toimiin, joita missään nimessä emme tue. Eli meidän täytyisi tästä vielä neuvotella yksi kierros. Kiitos oikein paljon. Edustaja Sanchez, minuutti. QNGL nimessä. Gracias, señor presidente. La Kiitos puhemies. Komission ehdotus, että yhdistetään kaikki rahoitusvälineet ulkosuhteiden alalla, se on mm, parlamentin huomion ottamatta tekemistä. Ja tässä ei huomioitu ollenkaan sitä, että parlamentti pyysi erityisiä, erillisiä välineitä tähän työhön, myös demokratiaan ja kehitysyhteistyöhön. Se, että nämä yhdistetään, ei tarkoita sitä, että kehityspolitiikasta tulisi johdonmukaisempaa. Näin pitäisi olla, mutta ei päinvastoin. Tässä käytetään kehitysrahoja strategisten intressien edistämiseen. Tässä taustalla on se, että halutaan käyttää valtava kehitysyhteistyörahamäärä eh, ulkorajojen valvontaan. Kansalaisten pitää tietää, että tällä ehdotuksella Euroopan unionista ei tule enää jatkossa kaikista suurin kehitysyhteistyö toimia maailmassa. Tästä olimme aikaisemmin ylpeitä. Nyt näitä rahoja voidaan käyttää aitoihin, raja-aitoihin ja mm, aseisiin, mm, rajavalvontajoukkioihin ja tässä unionimme yhä vähemmän ajaa niitä arvoja, jotka sen taustalla ovat. Ja sitten kysytään, että miksi ihmiset luota enää tämän tyyppisiin instituutioihin. Tällaiset ehdotukset vievät meitä kauaksi 2030 agendasta ja muista välineistä, joista niin paljon puhumme. Kiitos. Kiitos paljon. Edustaja Salafranka, minuutti. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Yleensä aluksi onnittelen esittelyitä tehdystä työstä, mutta nyt en voi sitä tehdä, koska ryhmässäni ei vielä ole päästy asiasta sopuun, mutta meillä pitää olla johdonmukaisempaa ja näkyvämpää ja tehokkaampaa ulkopolitiikkaa. Eli meidän täytyy katsoa näitä valtavia summia, jotka liittyvät tähän välineeseen. No, kyse, onko sitten eriytetty väline kyseessä vai yhtenäinen väline? No, tärkeää on se, että EUlla on merkitystä kansainvälisellä tasolla, kun ajatellaan teollisuutta, rahoitusalaa, teo, taloutta. Meillä pitää olla johdonmukaista politiikkaa, jolla voidaan tarttua muuttuviin haasteisiin. Ja kuten Saakekin sanoi, niin me voimme pitää kiinni Euroopan parlamentin erioikeuksista – tämä nyt ei ole mikään yhtenäinen tai eriytetty väline, vaan meidän täytyy korostaa nyt ulkopolitiikkaa ja EUn ulkoisen toiminnan näkyvyyteen. Kiitos. Kiitos paljon. Edustaja Mäkävän minuutti. Kiitos puhemies. En lähde toistamaan esittelijöiden puheenvuoroja, enkä muiden ryhmäni puhujien näistä avaintarkistuksista, joita on tehty tähän välineeseen. Näin parannetaan tekstiä. Toivon, että neuvosto ne hyväksyy. Haluaisin kiittää yhteisesittelijöitä, erityisesti Frank Engel ja, Frank ja Charles Görensia kehitysvaliokunnasta. He ovat puolustaneet EUn kehityspolitiikkaa. Sitä ei pidetä vain yksinkertaisena ulkopolitiikan välineenä. Se on omaa politiikkaansa. On taisteltu puhuttu äärimmäistä köyhyyttä vastaan ja oikeudenmukaisuutta puoltain. Pari seikkaa lyhyesti. Toimintakausi on hyvin tärkeä. Tästä vuoteen 2030 EUn ja kansainvälisen yhteisön on huolehdittava kestävän kehityksen tavoitteista ja Pariisin ilmastosopimuksesta, huolehdittava kestävä tulevaisu- kestävästä tulevaisuudesta meille ja tuleville sukupolville ja Ulkoiset toimet ja kehityspolitiikka ovat tässä keskeisessä roolissa. Lopulta, kollegat, luultavasti puhun viimeistä kertaa täällä parlamentin jäsenenä 21 vuoden jälkeen. Haluaisin kiittää komissiota, henkilöstöä siellä, kollegoita DV-valiokunnassa, erityisesti myös AFET-kollegoja, kaikko henkilöstöä ja meppereä. Kahta ihmistä haluaisin kiittää erityisesti kahta tutkijanne tuolla lehtereillä – Tänään oli ensimmäinen kerta, kun heillä on ollut aikaa tulla tänne, kun he ovat tehneet niin paljon työtä. Dyrkkeri ja kiitos oikein paljon erityisesti teille. E, e, kiitos oikein paljon edustaja Sargentini minuutti. Kiitoksia puhemies. Tämä on nyt onneton rakennema. Ulkopolitiikka ja kehityspolitiikka eivät aina ole sama asia ja ulkopolitiikka usein on lyhyen aikavälin politiikkaa ja se tähtää hyvä, omaan hyvään voittimme ja kehityspolitiikassa pyritään köyhyyden vähentämiseen, eli kestävää köyhyyden vähentämistä. Kun yhdistetään nämä kaksi, niin siinä on se riski, että näin ei käy. Ja sitten kun komission jäsen sanoi, että 95 prosenttia on liian korkea määrä ja että paljon varoja jää vapaaksi joustavin toimiin, niin silloin minä olen kyllä erittäin huolissani. Kehitysyhteistyö ei liity mihinkään joustavaan lyhyen aikavälin toimintaan, vaan se pitää olla ennakoitavaa ja pitkän aikavälin toimintaa. Me vihreät emme ymmärrä tätä yhdistämistä, emmekä tiedä mikä sitten on B-suunnitelma, jos tämä ei onnistu, eikä näitä kehitysrahoja saada tähän mukaan. No sitten lyhyen aikavälin strategia ei sovi myöskään ilmaston ilmastonmuutoksen torjuntaan. No, tässä on nyt puhuttu siitä, että 45 prosenttia varoista menee ilmastotoimiin. Ja me olemme yrittäneet sitten olla rakentavia ehdotuksissamme ja olemme iloisia siitä, että monet ehdotukset on otettu huomioon, mutta tässä kyse on kuitenkin lopputuloksista. Vihreät ovat tehneet tässä paljon työtä, mutta tässä ei ole mitään takeita. Eli neuvotelut komission ja neuvoston kanssa – voivat auttaa meitä, jotta pystymme kestävällä tavalla torjumaan köyhyyttä. Kiitos puhemies. E, Kiitos. Edustaja Löysin, puolitoista minuuttia. Nyt voidaan jo pitää trendinä sitä, että EU haluaa kehitysvaroihin tarkoitettuja varoja käyttää siihen, että estetään siirtolaisuus tai käytetään jotain aseellisiin toimiin. Ajattelen Afrikan rahastoa ja nyt siinä, että ulkoiset välineet yhdistetään yhteen. Onko tässä sotilaspolitiikka jotenkin kehitysapua? Valitettavasti komission ehdotuksessa ja valiokunnan hyväksytyssä tekstissä on ajateltu näin. Sotilaalliset toimet kriisialueella eivät auta humanitaarisesti ihmisiä. Tämä lopulta tekee mahdottomaksi neutraalin siviilin kriisin työn Euroopassa. Nyt puhutaan tehokkuudesta ja siksi yhdistellään näitä välineitä, mutta demokraattiset valvontamahdollisuudet ja voimuus kärsivät. Meistä näiden välineiden yhdistäminen uuteen NDICI-välineeseen johtaa siihen, että geopoliittisten ja taloudellisten etujen alle jäävät kaikki nämä politiikan alat. Se, että rahoitetaan sotilaallisia toimia ja niin kutsuttuja kumppanuusarmeijoita. Ja että tämä nähdään jonkinlaisena väliaikaisena hallintona